Eh, chers collègues. Hyvät kollegat, olkaa hyvät. Minulle on suuri ilo ottaa vastaan tänään Afrikan unionin komission puheenjohtaja Musa Faki Mahamat. Hyvä puheenjohtaja, te olette ensimmäinen Afrikan unionin komission puheenjohtaja, joka puhuu tämän täysistuntosalin edessä. Afrikka on meille prioriteetti. Me jaamme paljon arvoja, mutta myös paljon turvallisuushaasteita. Maahanmuutto, työttömyys, ilmastonmuutos – muun muassa. Tämän takia meidän on vahvistettava strategista kumppanuuttamme ja tehtävä yhteistyötä tasa-arvoisina kumppaneina, jotta voimme löytää konkreettisia ratkaisuja kansalaistemme huolenaiheisiin. Kunnioitan Afrikan unionin ponnisteluita sen taistelussa terrorismia vastaan. Meidän yhteistyömme on ollut keskeistä Sahelin alueella, Chadin järven alueella, Afrikan sarven alueella ja myös Libyassa. Meillä on yhteinen intressi hallita muuttovirtoja, torjua ihmissalakuljetusta ja torjua myös radikalisoitumista. On erittäin tärkeää luoda, luoda myös työmahdollisuuksia nuorisolle Afrikassa. Meidän on siis kehitettävä vahvaa taloudellista diplomatiaa ja sijoitettava enemmän ja paremmin tähän maan osaan. Nälänhätä ja elintarvikekriisi koskettavat monia Afrikan alueita huomenna. Keskustelen YK pääsihteerin kanssa myös tästä elintarvikekriisistä. Olen varma, että meidän on vahvistettava yhteyksiämme Afrikan valtioihin, mutta meidän on myös instituutioiden välillä tehtävä paremmin yhteistyötä yhdessä Afrikan unionin toimijoiden kanssa. Hyvä puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos. Monsieur le Président. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen tästä tilaisuudesta, joka minulla on puhua tämän kunniakkaan parlamentin edessä. Te edustatte eurooppalaisia kansoja ja monimuotoisuutta. EUn ja Afrikan välinen kumppanuus, jota vuodesta 2000 lähtien Kairon huippukokouksen jälkeen on vahvistettu ja olemme todella saaneet aikaiseksi ratkaisevia edistysaskeleita. Olen vakuuttunut siitä, että marraskuun huippukokous, jota nyt jo valmistellaan, on jälleen uusi edistysaskel kohti hyvää ja loisteliasta tulevaisuutta. EUlla ja Afrikalla on hieno yhteinen historia. Olemme menneet läpi valojen ja varjojen, mutta nyt olemme ylpeitä Afrikan lupauksista ja sinisestä horisontista, joka edessämme siintää. Välimeren kummallakin puolella, Egypti ja Kreikka, Venetsia, Rooma, Kartaako, kaikki nämä jo vuosisatojen jälkeen ovat johtaneet hienoa yhteistyötä näiden kahden puolis- Välimeren rannan maiden välillä. Ja vuosisatojen ajan meidän kulttuurimme ja sivilisaatiomme, niin, jotka ovat niin erilaisia henkisesti ja rakenteellisesti, mutta jotka toisiaan täydentävät, kun kuljetaan vapauden tiellä. Afrikan siirtomaahistoria on toki hankala vaihe yhteisessä historiassamme oli orjuutta, hyväksikäyttöä. Tätä ikävää ihmisten välisen epätasa-arvon muotoa, joka on jättänyt jälkensä. Monet kuuluisat runoilijat ovat puhuneet tästä Monet eurooppalaiset afrikkala- ja afrikkalaiset taiteilijat ovat myös ilmentäneet taiteessaan Afrikan ja EUn historiaa. Ja on myös laulettu hymniä orjuuden ja siirtomaavallan loppumisen kunniaksi. Halutaan toimia niin, että tätä ei koskaan enää toisteta uudellaan. En nyt kuitenkaan halua puhua liikaa menneisyydestä ja kääntää veistä haavoissa tai ajautua siihen illuusioon, että, että kaikki olisi kunnossa, kun on päästy yli tästä hankalasta menneisyydestä. Halusin vain puheenvuoroni aluksi korostaa sitä, että eilisen toimet ovat jättäneet haavoja Afrikan kansoille. Meidän suhteidemme historia, kuten historia yleensäkin aina, on mielenkiintoista, intohimoista, mutta onneksi siinä on myös hyviä aikoja, valoisia aikoja, sitä kuinka nämä osapuolet voivat rikastaa toistensa kulttuureja, sivilisaatioita. Vuosisatojen ajan eri puolet ovat tavanneet toisiaan ja olemme nyt päässeet tähän tilanteeseen. Hyvät naiset ja herrat, kansainvälinen tilanne muuttuu nopeasti. Uusia valtasuhteita syntyy ja myös moninapaisuus lisääntyy. Tarvitaan kestäviä ratkaisuja ja siihen päästään yhteisvastuullista ja kestävää toimintaa edistäen. Tarvitaan uusia strategioita. Eurooppa ja Afrikka haluavat todella edistää strategioita, jotta voidaan taata mahdollisimman hyvä tulevaisuus yhteisöillemme. Tarvitaan täydentävyyttä, on otettava huomioon maantieteelliset näkökohdat molempien puolesta. Tähän on ryhdyttävä järkevin, voimakkain toimin. Hyvät naiset ja herrat, Tämä kumppanuus tuottaa hedelmää. EUn ja Afrikan välisen kumppanuuden täytyy perustua vakaisiin periaatteisiin niin, että se hyödyttää kaikkia ihmisiä. Täytyy ottaa huomioon monen, moniulottuvuus, erilaiset maailmanlaajuiset haasteet, joiden voimakkuus vain lisääntyy. Tarvitaan monenvälistä kunnioitusta, tasa-arvoa. Ne ovat perusta kestävälle ja vakaalle suhteelle, joka hyödyttää molempia osapuolia. Afrikka on koonnut voimansa ja luonut strategian tuleville 50 vuodelle. Siinä halutaan Afrikkaan rauhaa ja hyvän, hyvinvointia. Ja tämän toimintasuunnitelman pohjana on myös EUn ja Afrikan välinen kumppanuus, joka tänä vuonna täyttää 17 vuotta. Afrikan unioni on tärkeässä asemassa tässä. Se johtaa meitä tiellä kohti tulevaisuutta ja varmistaa kansainvälisen yhteistyön ja strategisen kumppanuutemme. Se, Afrikka on ollut ja on edelleen monien konfliktien, veristen sellaisten näyttämö, muun muassa Sahelin alueella, Chadjärven alueella, Keski-Afrikan alueella ja kourin tuntuvia tuloksia on saavutettu. Myös vesivarat ja näiden alueiden koko Afrikan kansalaisten tulevaisuus, enemmistö kansalaisista tuolla on nuoria. On kiihdytettävä Afrikan sisäistä kaupankäyntiä ja myös edistettävä innovatiivista maataloutta, otettava käyttöön uusiutuvia energioita, uusia teknologioita, jotka voivat toimia vipuvoimana, kun halutaan edistää voimaamme. Me toimimme kunnianhimoisesti. Haluamme myös eroon rankaisemattomuudesta, korruptiosta ja julkisten varojen väärinkäytöstä. Tämä kaikki on meille aivan ensisijoista. On otettava käyttöön ne merkittävät välineet, joita eri instanssit Afrikan unionin sisällä ovat luoneet. Afrikan unionin uudistus tammikuussa 2017 pidetyssä kokouksessa todella on eräänlainen renessanssi, uudelleen syntyminen tälle Afrikan unionille. Me olemme valmistelleet tämän aivan itse ja tässä yhteydessä on vaadittu myös tukemaan voimakkaasti myönteisiä kehityssuuntia, joita on voitu todeta viime aikoina. Haluamme päästä eroon yhteiskunnallisista draamoista, joita aiheuttavat kuivuus, nälänhätä, aseelliset konfliktit ja ihmisoikeuksien loukkaaminen. Ja näihin konflikteihin liittyvät myös turvallisuus ja rauha, ja ne ovat koko toimen kes, toimemme keskiössä. Me todella määrätietoisesti menemme kohti tätä. Myös terrorismin ja jihadismin torjunta on todella tärkeässä asemassa, kun pyrimme rauhaan, vakauteen. Me suuntaamme tähän lukemattomia voimavaroja, jotta voimme myös edistää konfliktin jälkeistä uudelleenrakentamista. Tämä monitahoinen uudistus auttaa meitä myös edistämään EUn ja Afrikan kumppanuutta kohti rauhaa. Hyvät naiset ja herrat, kaikki asiantuntijat ja ennusteet osoittavat tällä hetkellä täysin varmasti, että ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen koskettavat Afrikkaa eniten. Eläimistö ja kasvisto vähenevät ja lajit katoavat peruuttamattomasti suuris, suurilla alueilla tällä maan osalla. Tarvitaan siten yhteisiä toimia. Afrikka kuitenkin saastuttaa maapallolla vähiten, mutta kärsii tästä, näistä ilmastonmuutoksen seurauksista kaikista eniten. Tarvitaan siis oikeasuhteisia toimia ja myös kansainvälisiä uhrauksia, jotta voidaan torjua tätä universaalia universaalia ongelmaa, jonka ilmastonmuutos aiheuttaa. On käsiteltävä näitä asioita paremmin ja löydettävä parempi tasapaino eri prioriteettien välille. Myös Afrikan yksityinen sektori, kansainvälinen toiminta on mukana ja on myös oltava tyytyväisiä siihen, että EUn ja Afrikan välinen kauppa on lisännyt 50 prosenttia viime vuosina ja nyt noin 200 miljardia euroa vuodessa on, ovat EUsta Afrikkaan tehdyt investoinnit. Tämä edistää työllisyyttä ja taloudellista hyvinvointia ja sillä on merkittävä rooli taloudellisessa kehityksessämme. Se vaikuttaa myös meidän politiikkaamme ja meidän on siksi edistettävä strategista kumppanuuttamme. Myös taloudellinen hallinto on järjestettävä niin, että maanosan sisäinen vapaakauppa onnistuu ja on investoitava yksityiseen sektoriin ja tällainen eräänlainen Afrikan Marshall-ohjelma on myös todella tärkeä ja me tuemme sitä voimakkaasti. Haluamme todella kulkea kohti tuota suuntaa. Nuoret ovat yli 60 prosenttia Afrikan kansalaisista ja naiset yli 50 prosenttia. Ja siksi sukupuolten välinen tasa-arvo on hyvin tärkeää näissä toimissamme. Ja meidän täytyy myös ottaa nämä asiat huomioon yhteistoiminnassamme muiden kumppaneiden kanssa. Ne, jotka pakenevat sokeasti kohti Eurooppaa ja asettavat henkensä vaaraan. Jo, tämä ei meille tuo juurikaan hyviä ratkaisuja. Se aiheuttaa eräänlaisen kaksinkertaisen haasteen. Meidän täytyykin eh, taata nuorillemme parempi tulevaisuus Afrikassa. On otettava sellaisia keinoja käyttöön, joita vielä ei ole käytetty. Sitten diaspora, maapossa eläminen tai esimerkiksi Pohjois-Afrikka, Länsi-Afrikka ja muut. Tämä on hyvin tärkeä asia myöskin meidän toiminnassamme. Myös aivovuotoa on estettävä, on otettava näiden nuorten ja pakolaisiksi lähteneiden voimavarat käyttöön. Kumppanuuden avainkohdat ovat aika lailla samat meidän molempien näkökulmasta, mutta vielä strategia ei ole täydellistä ja haluankin puhua teille aivan vilpittömästi. Ja en olisi aivan vilpitön, jos en viittaisi siihen, miten tämä kumppanuutemme oikeastaan rakennetaan tasapainoiseksi. Joskus Afrikan ja EUn välillä on erimielisyyksiä. Myös poliittinen filosofia voi olla joskus erilaista. Esimerkiksi EUlla voi olla eri, EU voi olla eri mieltä siitä, miten Afrikassa esim. valtion päämiehet valitaan. Kuitenkin on pyrittävä yksimielisyyteen ja molemminpuoliseen oppimiseen kulttuurien, uskontojen ja sivilisaatioiden vastavuoroiseen ymmärtämiseen. On suojeltava toisiamme ja on myös yhdistettävä voimat sen lähimmäisen kanssa. kun rakennamme siltoja, niin se ei tarkoita sitä, että kiellämme kaikki meidän välisemme erot. Ei, päinvastoin se on koko dynamiikkamme ja monimuotoisuutemme voima. Diplomaattinen väärinkäyttö ei myöskään tule kyseeseen. Afrikalla on omat näkemyksensä jotka usein ovat juuri sen omia näkemyksiä kansainvälisillä näyttämöillä. Ja tärkeää onkin huomioida oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja muun välinen yhteys. Afrikalle on tuotava afrikkalaisia ratkaisuja, mutta sitä ei saa käyttää tekosyynä sille, että Afrikka sivuutettaisiin jotenkin. on tärkeitä ajankohtaisia asioita. Ja olen tyytyväinen siihen, että Afrikan kansalaisjärjestöt ovat myös lisänneet toimiaan ja osallistuvat EUn ja Afrikan väliseen kumppanuuteen hyvin voimakkaasti. Olen hyvin iloinen kumppanuudestamme ja uskallan toivoa, että siitä tulee vieläkin parempi. Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä katsomaan Eurooppaan avoimin mielin. Työ, kätemme ovat valmiita työntekoon, mutta tuo, nuo kädet ovat ojennettu Eurooppaa kohti. Kiitos huomiostanne. Kiitos. Merci, monsieur le président. Suuret kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Kuten näette, me nyt jo rakennamme siltoja Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä. Näette, että jäsenemme kunnioittavat teidän läsnäoloa ja kiitos puheestanne. Meidän on nyt aloitettava pragmaattinen konkreettinen yhteistyö, Rova Mogherini, joka on Euroopan unionin korkea edustaja ulkopoliittisissa asioissa, varmasti tekee hyvää työtä. Parlamentti on sitoutunut edistämään näitä asioita. On rakennettava siltoja taloudellisella, poliittisella ja liikennepoliittisella tasolla. Olen aina puoltanut sitä, että eurooppalaiset ja afrikkalaiset liikenneverkostot yhdistettäisiin toisiinsa. Meidän on tehtävä tiiviisti yhteistyötä. Minä olen optimisti, mutta on oltava myös selkeä sanainen. Me emme voi selättää terrorismin haastetta ja me emme pysty ratkaisemaan maahanmuuton ongelmia, elleivät Euroopan unioni ja Afrikka tee yhteistyötä. Siksi meidän on vahvistettava yhteyksiämme ja sanon eurooppalaisille ystävillemme, meidän on katsottava Afrikan suuntaan, ei eurooppalaisten silmälasien läpi, vaan afrikkalaisten silmälasien. Täs, tässä, tästä on kyse meidän ystävyydessämme. Olette aina tervetullut tähän Euroopan parlamenttiin. Suuret kiitokset.